so that um, President of Turkey can continue his internal strategies also outside of his country. Thank you. Muchas gracias. Como tenemos bastantes intervenciones, dos minutos. El señor Estetina, primero. Děkuji za slovo, pane předsedající. Dámy a pánové, prosím, použijte eh, sluchátka.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 well, the country which will be passing again one democratic exam uh, which is important uh, for uh, you and us. Muchas gracias. Señor Schaffhauser. Merci, Monsieur le Ministre. Vous maniez un langage européen très bien et quelque part, je pourrais dire, euh, la langue de bois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 what do you think we ought to be putting at the top of the list of those uh, future steps? Thank you. Muchas gracias, señora Modi. Eh, señor ministro, tiene usted diez minutos para responder a estas preguntas. Adelante. Yeah.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

of course all hand in hand with, uh, with NATO. But once again, thank you, Rapporteur, thank you, Shadow Rapporteurs. Uh, as I said, ALDE clearly supports this text. Thank you. Thank you, Omas Peit. Und nun für GUE NGL Frau Lösing, bitte. Hm. Ähm, ja, vielen Dank. Ähm,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

Uh, and what role must neighbors and outsiders such as the EU? Lopuksi entäpä naapureiden rooli, kuten EUn ja YKn, jos nyt ajatellaan sitä, mitä nyt olet tähän asti ja lisätoimet tähän päälle. No, nämä ovat tärkeitä kysymyksiä ja haluaisin antaa puheen vuoron Toni Rakke, joka vastaa Afrikka-kysymyksistä, jotta voisi antaa meille vastauksia. Um, Kiitos ja hyvää huomenta kaikille. Kiitos mahdollisuudesta käydä läpi Keski-Afrikan tasavallan tilannetta ja myöskin nostaa esiin näitä laajoja kysymyksiä ja sitten varmasti kosuudenhallinto valiokunnan kanssa yhdessä pyrkii tässä kysymyksiin myös vastauksia löytämään. Muistuttaisin aluksi siitä, mistä, missä mennään 2013-2014 Keski-Afrikan tasavalta kohdisti sen, kohtasi sen historian pahin kriisi ja tuolloin väkivalta todellakin levisi Seleka eh, vastaan eh, antikalta sotilaalliset ryhmät ja sitten Ranskan tuloa tarvittiin asiaan ja myöskin eh, YK, Afrikan unioni ja Euroopan unioni tulivat sotilaallisesti kuvaan mukaan ja myöskin rauhan mm, toimin. Mutta nämäkään keinot eivät riittäneet. Tarvittiin myöskin poliittista lähestymistapaa. Mitä tulee ensinnäkin kehityskysymyksen, niin Mokerini piti vuoden 2016 syksyllä kokouksen, jossa hallitus esitteli oman elvytys- ja rauhanpalautussuunnitelmansa ja yhdessä tehtiinkin hyvää työtä. Kaksi miljardia euroa pystyttiin tuen muodossa suuntaamaan Keski-Afrikan tasavallan elvytystä ja rauhanpalauttamista varten. Ja vaalit, jotka pidettiin 2015-2016, niitäkin Euroopan unioni tuki taloudellisesti ja todellakin vaalit pidettiin hankalissa oloissa ja näin ollen voidaan katsoa, että aika hyvin onnistuttiin ja poliittinen muutos mahdollistui ja myöskin perustuslaki saatiin aikaan ja saatiin myöskin eh, presidentti Adera ja hallitus maahan aikaan. Mutta siis eh, vaalit pidettiin ja Euroopan unioni ja kansainvälinen yhteisö laajasti on tukenut maata, mutta silti vuoden 2016 jälkeen ja erityisesti tämän vuoden puolella, niin kuin totesitte, tilanne on taas turvallisuuden osalta huomattavasti heikentynyt. On ollut taisteluita ja yksi ongelma liittyy siihen, niin kuin totesitte, hallitus ei ole voinut taata turvallisuutta kansalaisilleen ja parempia elinoloja ja eri ryhmät ovat myöskin taistelleet toisiaan vastaan. 800 ylikin on ö, saanut surmansa tämän vuoden ensipuoliskolla 1,2 miljoonaa ö, on joutunut ö, siirtymään alueellisesti. Ja kaikki muut alueet, paitsi pääkaupunki, ovat näiden toimien kohteena. Tässä nimenomaan äh, halutaan ähm, päästä käsiksi luonnonvaroihin, äh, metalleihin ja myöskin puumateriaaleihin ja todellakin ongelmana on se, että lainvalvonta ei toimi eikä hallitus pysty järjestämään asioita ja todellakin varmistamaan sitä, että nämä perustoiminnot toimisivat kunnolla. Ja viime kuukausina sitten tämän lisäksi vielä etniset jännitteet nostavat päätään. Tällainen dominovaikutus näyttää nostavan päätään ja uskonnolliset syyt, koska tässä on erilaista kohdennettua vihapuhetta ollut tiettyihin kansanryhmiin ja varsinkin kaakkoisalue joka on ollut tähän saakka melko lailla turvassa näiltä väkivaltaisuuksilta, kun muistatte Vankasun iskut. Ne olivat todellakin huolestuttavat, koska taustalta löytyvät uskonnolliset ja etniset syyt. Ja todellakin hallituksen tulisi tarvata, Manusko, YK-operaatiolle mm, turvalliset toimintaolot. No, se tietysti parhaansa tekee ja toivottavasti onnistuu näin suojelemaan kansalaisten turvallisuutta, mutta haasteet ovat tietenkin äh, kovat, jos se mandaattinsa yrittää täytäntöön panna. Monet äh, YK-sotilaat ovat saaneet surmansa tämän vuoden puolella varsinkin Minuskan aktiivinen osa tulee Portugalista, jäsenmaastamme, koska tässä nimenomaan näitä nopeita toimintavoimia haluttiin käyttää. Ja sitten Minuskan strate- mandaatin ta- strateginen tarkistus on käynnissä. New Yorkissa ja toivottavasti saadaan vahvistettua tätä missiota tämän tarkistuksen myötä. Ja pääsihteeristöltä on tai sihteeriltä on tällä viikolla saatu eh, asiasta uutta ja saan, varmasti kuulette vielä lähempää tietoa YK kollegoilta tästä asiasta. Vaikka minuskan kapasiteettia lisättäisiin, niin se kuitenkaan yksin onnistu turvallisuutta takaamaan, vaan tässä tarvitaan muitakin ponnisteluja. Ja turvallisuusrakenteiden uudistusta kaiken kaikkiaan. Tässä EU on toiminut vahvasti. Me olemme esimerkiksi sotilaista koulutusta järjestäneet UTCRn puitteissa ja olemme todellakin myös kouluttaneet eh, kansallisia turvajoukkoja ja ensi vuoden syyskuussa sitten tämä mandaatti umpeutuu. ja DDR ja turvallisuusuudistukset ja uudelleen integraatiokysymykset eh, kansallisen armeijan ovat tärkeitä kysymyksiä. Ja tätä missiota tarkastetaan juuri nyt eh, strategisesti ja on katsottu, olisiko mandaatti ja mahdollisuus jatkaa vielä kahdella vuodella ja nimenomaan poliisivoimien vahvistamiseen on tarkoitus tarjota lisävoimia. Tässä yhteistyötä tehdään Yhdysvaltojen kanssa, koska se on johtoroolissa tässä viimeisimmässä mutta varsinainen ratkaisumalli kyllä pohjautuu siihen, että saadaan aikaan rauhansopimus, poliittinen ratkaisu, että nämä kapinoivat ryhmät todellakin onnistuvat sopimaan keskenään. Ja tämä on prosessi ja tietysti hallituksen johtoiseksi se tulisi saada, koska hallitus on saatu, vaalit pidetty. Ja tärkeää tietysti on lisätukea sitten saada kansainväliseltä yhteisöltä. Me tuemme hallitusta ja lähettänyt paikalle ähm, asiantuntijan, jotta todellakin presidentti ja presidentin kanslia saa tarvittavan tuen, eh, jotta päästään eteenpäin näissä rauhanneuvotteluissa. Ja ajatus olisi, että tämä pohjautuisi e, afrikkalaisen aloitteeseen. Afrikan unionihan on aloitteen tehnyt ja tähän tarkoitus on saada mukaan kaikki naapurimaat. E, ja niiden rooli todellakin on tärkeä, kun vastuunkantoa ajatellaan tässä koko prosessissa sillä kaikki liikkeet sitten linkittyvät aina näihin naapurimaihin myöskin. Eli Gabon, e, Angola, Chad, ja Kongo ja myöskin aluejärjestöt on syytä saada tähän prosessin mukaan. Ja näin on saatu aikaan Librevillin ähm, etenemissuunnitelma äh, liittyen näihin sovitteluihin, joita on suunniteltu hallituksen ja taistelevien ryhmien välisiksi. Ja sitten ähm, tässä äh, vähän on ollut jännitteitä sen suhteen, mitä Afrikan unioni esitti, mitä toisaalta YK on esittänyt ja eh, ulkosuhdehallinto on nyt sitten 21. kesäkuuta kutsunut koolle, eh, tai kutsui koolle kaikki nämä osapuolet sen varmistamiseksi, että eri aloitteet todellakin voidaan koota yhteen ja toimia mahdollisimman johdonmukaisesti. Ja nyt vaikuttaisi siltä, että Brysselissä pidetty kokous eh, kantaa hedelmää ja näin toimiin on saatu enemmän yhtenäisyyttä. Eli Afrikan aloite on tässä taustalla, mutta toisaalta huomioidaan myöskin nämä muut toimijat. Ja sitten komission pääosasto on tässä prosessissa myöskin mukana. Eli tulevien viikkojen haaste sitten liittyy siihen, että nämä kontaktit ja yhteydet saadaan näihin kapinoiviin joukkoihin ja ne sitten laskemaan aseensa ja mahdollistetaan oikeuden toteutuminen ja toisaalta sitten syytteisen asettamiskysymykset on tässä yhteydessä myöskin huomioitava ja löydettävä näiden välille tasapaino. Ja todellakin ihmiskuntaa vastaan tehtyt rikokset ja niiden, niistä syytteeseen saaminen ovat tärkeitä kysymyksiä ja mitään automaattista armahdusta ei tulisi esittää, koska se saattaisi johtaa siihen, että väkivaltaisuudet uudelleen purkautuvat. Ja tähän tilanteeseen on törmättyä niin usein. Jos oikeus- ja sovintomenettelyt eivät toteudu, ei ole myöskään mahdollista saada oikeutta toteutumaan. Ja tällainen herkkä tasapaino toivottavasti nyt näiden välille löytyy kunhan tämä tehty aloite saadaan toimintakykyiseksi muutaman viikon kuluessa. Ja sitten sovittelukomitea on tehnyt ehdotuksensa ja me tuemme sitä. Ja myöskin erityisrikostuomioistuin toimii sen kanssa läheisessä yhteistyössä. Eli nämä elementit näin on saatu kuntoon, jotta näissä asioissa päästään eteenpäin. Ja YK kartoitustilanne eh, ihmisoikeusloikkauksista tuo myöskin todistusmateriaalia tapahtuneesta ja toivottavasti tämä erityisrikostuomioistuin voi näin ollen ryhtyä toimintaan mahdollisimman nopeasti. Poliittinen työ, siinä olemme myöskin vahvasti mukana. Olemme ihan päivittäisessä yhteydessä sidosryhmin alueella myös presidentti Deran ja eh, muihinkin maihin alueella. Keski Afrikan tasavalta on yksi esimerkki sellaisesta maasta, jossa Euroopan unioni kaikkine erilaisine välineineen pyrkii tukemaan poliittisin keinoin, myöskin humanitaarista tukea käyttäen. Ja tämä on hyvä, eh, mutta kansainvälinen yhteisö on tämän alueen hieman nyt unohtanut ja on tärkeää, että se huomioidaan, ettei pelkästään muisteta Afrikan sarven alueen tilannetta ja toisaalta Sahelin alueen tilannetta, vaan kiinnitetään huomiota myöskin Keski-Afrikan tasavaltaan, sillä jos <clears throat> siellä eh, pahasti asiat menevät vikaan, niin ongelmat helposti leviävät naapurialueille. Ja nämä ihmisoikeuskysymykset ja ulottuvuudet on syytä koko ajan pitää mielessä, kun näitä asioita tarkastellaan. Päätän nyt oman puheenvuoroni tähän. Varmasti tästä kollegat sitten jatkavat. Kiitos. Kiitoksia kovasti. Nyt annan puheenvuoron seuraavalle puhujalle, Karla Montesi. DEFCO-päästössä hän on Länsi- ja Keski-Afrikaa yksikön pääjohtaja. Kymmenen minuuttia, olkaa hyvä. Allora, cercherò, siccome siamo giustamente tre colleghi. Sorry, mä voin ottaa myös tämän, jos haluat. Vai, Kyllä, voi varmaan. Okei, okay. sorry. Tässä todellakin on tärkeää saada aikaan mahdollisimman holistinen lähestymistapa ja katsoa, miten saada vakautta poliittisesti. Ja tämän lisäksi kerron myöskin humanitaarisesta tilanteesta. Kollega on juuri tullut alueelta ja voi kertoa sitten yksityiskohtaisempaa tietoa eh, nimenomaan humanitaarisen tilanteen erittäin huonosta tilanteesta myöskin Malissa. Ja itse eh, puhun nyt kehitykseen liittyvistä kysymyksistä erityisesti ja siitä, miten kriisiin on reagoitu. Ensinnäkin toteaisin, että Euroopan unioni on erittäin tärkeä tuen myöntäjä Keski-Afrikan tasavallalle humanitaarista tukea ja muuta eh, kehitystukea on EU tarjonnut kriisi aikana koko ajan ja olimme myöskin eh, presidentin vaaleissa läsnä ja järjestäneet myöskin tämän konferenssin, josta juuri äsken mainittiin. Ja nämä järjestettiin saman tien, jotta eh, maan poliittinen kehitys saataisiin oikeille urille. Ja tässä konferenssissa todellakin lähdemme liikkeelle siitä, että olisi tärkeää, että maa voisi kehittää itse oman strategiansa, eli tämä konsolidointi, rauhan, konsolidoitu rauhan strategia ja jälleenrakennusstrategia on saatu aikaan. Sitä Keski-Afrikan tasavalta on itse ollut valmistelemassa EUn tuella. Ja ajatus olisi todellakin saada aikaan sellainen strategia, joka toimisi ja jonka kehitystä sitten seurattaisiin. Humanitaarinen tilanne on hankala, mutta ilman muuta myöskin taloudellinen tilanne on haasteellinen. Ja tämä johtuu siitä, että turvallisuuden tilanne on ollut niin epä varma ja epävakaa. Eli monet perustrakenteet, esimerkiksi infrastruktuurirakenteet, ovat kärsineet. Esimerkiksi eh, siltoja tulisi rakentaa uudelleen, koska nyt alueet ovat kovastikin eh, irti toisistaan ja sitten eh, verotulot, niitä ei ole tarpeeksi ja näin ollen valtiolla ei ole riittävästi varoja eh, toteuttaa tärkeimpiäkään toimia ja esimerkiksi eh, maksaa hallinnollisista kustannuksista. Eli tilanne on monin puolin varsin hankala. Ja tässä jälleenrakennusvaiheessa pääpainopisteitä ovat seuraavat. Euroopan unioni todellakin lähtee liikkeelle integratiivisesta lähestymistavasta, näistä kehitystuista keski pitkällä aikavälillä. Ja tämän lisäksi myöskin turvallisuuskysymyksiin kiinnitetään huomiota. Halutaan tähän kaikkeen saada mahdollisimman holistinen lähestymistapa. Ja kerron nyt siitä, mitä on tapahtunut, mutta myöskin eh, siitä, mitä on tarkoitus tehdä. Todellakin kansainvälinen suunnitelmapin on jo suunniteltu. Yli 300 miljoonan euron tukea se tulee saamaan. Ja tässä todellakin eh, mukana on ollut Euroopan unioni ja humanitaarisen tuen lisäksi tätä esitetään ja todella ajateltaisiin, että maan taloudellinen ja verotuksen hallinto saataisiin näin paremmille urille ja demokraattisille myöskin. Ja tärkeää on voida rahoittaa tätä turvallisuusstrategista uudistusta kokonaisuudessaan ja myöskin sovittelu- ja rauhanrakennusmenettelyjä. Ja tarkoitus olisi tällä tavalla saada aikaan myöskin maatalouden elpyminen ja ylipäätään eh, saada nämä kaikki eh, haavat ikään kuin eh, parannettua. Ja Tärkeää on saada aikaan myöskin yhteydet äärialueille, reuna-alueille ja toisaalta mahdolta myöskin energian toimitukset ja näin maatalouden elpyminen myös näillä alueilla. Ja kesäkuussa jo onnistuttiin rahoittamaan tällaista tukiohjelmaa. 74 miljoonaa euroa otettiin käyttöön ja 20 miljoonaa ensimmäisenä osuutena tästä on jo suunnattu hallitukselle. Hay un problema con la interpretación en... ongelmia englanninkielen tulkkauksen kanssa. Voitaisiinko tämä ratkaista? Ok? Continuo, continuo in francese o in inglese. <laughs> Eh, per la prima volta... Okay. Uh, Sorry. Um, bene, mi scuso per i problemi di traduzione. Pahoittelut näistä ongelmista. Nyt ensimmäistä kertaa ajattelin puhua italiaksi, kun sitä niin harvoin, niin harvoin teen. Tietysti olisi mahdollista puhua täällä vaikka ranskaakin, mutta jatkan tästä nyt. Eli 20 miljoonaa eh, on saatu jo lähtemään eh, uuden hallituksen käyttöön, jotta tärkeimmät menoerät saataisiin hoidettua, nimenomaan mitä tulee omaan julkishallintoon. Ja nyt valmistelemme toista aloitetta, joka sitten ähm, pyrkisi äh, tukemaan hallitusta juuri tässä turvallisuusstrategian toimeenpanossa ja ylipäätään äh, rauhan rakentamisessa. Tämä äh, aloite toteutetaan yhdessä jo käynnissä olevan UTM-hankkeen kanssa, joka liittyy siis sotilalliseen puoleen <clears throat> Mutta myöskin tässä huomioidaan tämä Minuska-operaatio ja tarkoitus olisi saada aikaan näin globaali missio, joka mahdollistaisi tarvittavat uudistukset ja reformit. Mitä sitten tulee suoraan ihmisille suunnattuun apuun ja tukeen, niin Eh, tuki on tärkeä. Eh, vuoden 14 jälkeen se on mahdollistanut tällaisen hätätuen ja määrällisesti tätä tukea tullaan vahvistamaan eh, muiden rahastojen kautta 45 miljoonaa rahastosta ja tämä mahdollistaa nopean reagoinnin tarvittaessa sellaisissa toimissa, jotka katsotaan erittäin tärkeiksi. Yhtenä näistä kannattaa mainita siltojen rakentaminen, jotta täysin syrjään jääneet alueet saadaan myöskin kytköksiin ja yhteyteen muuhun alueeseen. Tämän lisäksi pyritään varmistamaan elintarvikevarmuus kaikilla alueilla ja toisaalta myöskin hygieniaoloja parantamaan jo tässä vaiheessa 500 000 maan kansalaista on hyötynyt näistä sosiotaloudellisista ohjelmista. Ja jos nyt sitten pyritään siihen, että tietty taloudellinen toiminta uudelleen käynnistyisi maassa, se on myöskin tärkeää, koska ihmiset ovat nyt täysin näiden aseellisten ryhmien armoilla. Tärkeää olisi, että he voisivat ryhtyä jonkinlaisen normaaliin yksityisen taloudellisen toimintaan pikkuhiljaa. Ja myöskin institutionaalisia mahdollisuuksia toimia eh, tulisi vahvistaa, jos eh, esimerkiksi Euroopan unioni tai YK ei riittävää tukea anna, niin nämä uudistukset, jotka olisivat äärimmäisen tärkeitä, eivät välttämättä pääse kunnolla alkamaan. Ja teknistä tukea ilman muuta tarvitaan ja julkishallinnon kanssa tehtävää yhteistyötä, jotta päästään eteenpäin näissä toivotuissa tarvittavissa uudistuksissa ja on pidettävä huoli siitä, että tämä eh, eh, julkisen talouden eh, toteuttama työ todellakin toteutuu sitten niillä alueilla, jotka uudistuksia ja parannustöitä eniten tarvitsevat. No, päätän oman puheenvuoroni nyt tähän. Jos teillä on kysymyksiä, niin mielellään vastaan. Kiitos. Kiitos. Seuraavaksi puheenvuoro Susanne Malaunille. Hän on ekopääosaston Pohjois-, Länsi- ja Keski-Afrikan yksikön johtaja. Olkaa hyvä. Kiitos puhe- puheenjohtaja ja hyvää huomenta. Kuten Kalle kun totesivat, EU on tukenut merkittävästi Keski-Afrikan tasavaltaa ja olemme yksi suurimmista humanitaarisen avun tarjoajista. Tarjoamme käytännössä solidaarisuutta Keski-Afrikan tasavallan äh, havoittuvimmassa asemassa oleville kansalaisille niille, jotka ovat sieltä paanneet. 2014 lähtien komissio on antanut 88 miljoonaa euroa humanitaarista apua Keski-Afrikan kriisin uhreille. Tänä vuonna se on 24 miljoonaa. Tämä on kokonaistukimäärä sisäisesti paikaltaan siirtyneelle väestölle ja konfliktista kärsivälle väestölle Keski-Afrikan tasavallassa sekä se humanitaarinen apu, jota tarvitaan pakolaisille naapurimaissa, erityisesti Chadissa ja Kamerunissa. Kuten näette, he on ollut yksi merkittävimmistä humanitaarisen avun tarjoajista kriisistä, jonka rahoitus on kovasti alle tarpeiden. Tarve arvio on kasvanut. Tällä hetkellä arvioidaan, että lähes 500 miljoonaa dollaria tarvitaan Keski-Afrikan tarpeiden vastaamiseen. Rahoitusaste on vain 30 prosenttia. Olen varma, että Nasser humanitaarinen koordinaattorinen tarjoaa lisätietoa. Tämä tuen ja tarpeiden välinen kuilu on erittäin huolestuttava nykytilanteessa. Tilanteessa, joka heikkenee. He tarvitaan paljon enemmän kansainvälisen yhteisön huomiota. Viime viikolla olin viikon Keski-Afrikan tasapallossa kolmen YK-viraston hätäavun virastojen johtajien kanssa ja olimme myös tässä pakolaiskeskuksissa, että tämä osoittaa, että humanitaariset tarpeet ovat todella suuret ja tilanne heikkenee. Kansainvälistä tukea tarvitaan, kuten Kuunio totesi. Tänä vuonna väkivalta on ilmentynyt maan eri osissa, idässä, lännessä, keskustassa – erityisesti 9.5. lähtien väkivaltaiset hyökkäykset ovat lisääntyneet. Ja sisäisesti pakataan siirtyneen väestön osuus on kasvanut 50 prosentilla. Keski-Afrikan tasavallassa on 600 000 ihmistä, jotka ovat jo joutuneet siirtymään kodistaan ja noin 481 000 pakolaista naapurimaissa. Olemme siis palanneet vuoden 2013-2014 tilanteeseen, kuten, pohjohtaja totesi alussa, tämä tilanne, jossa yksi viidesosa väestöstä on väkisin joutunut lähtemään kotoaan ja on avusta riippuvainen. Keski-Afrikan tasavallan kaltaisessa maassa, jossa väestö on erilaisista syistä erittäin haavoittuvassa asemassa. Ja pyrimme auttamaan maata kehitysyhteistyön kautta. Mutta paikaltaan siirtyminen merkitsee sitä, että väestö on täysin riippuvainen humanitaarista avusta. Ja arvio on, että yli puolet Keski-Afrikan tasavallan väestöstä tarvitsee kansainvälistä humanitaarista apua. Puhumme siis 2,4 miljoonasta ihmisestä, jotka ovat riippuvaisia ulkoisesta avusta yksinomaan Keski-Afrikan tasavallan alueella. Humanitaarinen apu on valtavaa. Tarve on valtavaa. Rahoituksen puute ei ole ainoa haaste. Ei ollenkaan. Yksi suurimmista ongelmista – näitä humanitaarisen avun tarjoajat kohtaavat, on päässyt saavutettavuus, saavutettavuus monessa mielessä. Ensinnäkin tieinfrastruktuuri on heikkoa, paikalta siirtymisväestö on etäisillä alueilla, matkat ovat pitkiä, joten ja fyysinen saavuttavuus on merkittävä haaste. Turvattomuuden vuoksi ja koska turvattomuus kasvaa lähes kaikissa maan osissa ja hyökkäyksiä kohdistuu humanitaarisiin organisaatioihin ja niiden til- niin kohdistuu ryöstelyä. Onko se saavutettava haittaa myös hyväksyntä? Humanitaaristen apajärjestöjen hyväksyntä tarvitaan väestöä, aseellisia ryhmiä ja hallitusta. komission tuollamme on annetaan 24 miljoonaa tänä vuonna. Se on humanitaarista hätäapua Keski-Afrikan tasavallassa. Esimerkiksi meillä on nopea reaktiomekanismi, joka olemme luoneet, jotta apujärjestöt saavuttavat nopeasti ne, jotka ovat joutuneet paikalta siirtymään ja saavat perus apua, humanitaarista apua, ruokaa, perusterveyshuoltoa ja väestönsuojelun perusapua. Me tarjoamme humanitaarista apua pakolaisille, jotka ovat paineet naapurimaihin ja erityisesti Chadin ja Kameruniin. Olemme tarjonneet perusruoka-apua, joka valitettavasti vielä erittäin välttämätöntä. Siitä ollaan riippuvaisia – suojeluprojekteja. Olemme pyrkineet luomaan jotain elinkeinomahdollisuuksia, itse asiassa elättämisen mahdollisuuksia myös. että humanitaarinen näköala on varsin synkkä. Hahmottaa sen viittaa asiaa, jotka auttaisivat eteenpäin parantaisivat humanitaarista reaktiota. Ensinnäkin kentällä olevien apuorganisaatioiden täytyy kasvattaa kapasiteettien tarjota nopeata hätäreaktiota. Erityisesti syrjäisellä alueella, että voidaan reagoida nopeasti siihen, että väestö joutuu siirtymään paikaltaan. Toiseksi tarvitaan koordinaatiota avustusjärjestöjen kesken, jotta on selkeitä strategisia prioriteetteja osana yhteistä strategiaa. Sitten pitää tehdä selkeä ero siviili- ja sotilastoimien välillä. Se on aivan välttämätöntä niin monimutkaisessa tilanteessa kuin Keski-Afrikan tasavallassa. Ja varmasti tämä auttaa kansainvälisten apujärjestöjen hyväksyntää. on tärkeää voimakas kytkös humanitaaristen ja kehitysyhteistyökumppaneiden kesken. EU on pyrkinyt siihen EUn e Afrikan rahaston kautta. Täytyy myös sopeuttaa reaktiota naapurimaissa, koska paikalta siirtyminen luo statuksen. koska paikat, ansaitsevat kansalaiset, heillä ei ole mitään valtavaa halua palata Keski-Afrikan tasavaltaan täl- tällaisessa tilanteessa. Meidän täytyy hätää avun lisäksi miettiä muita välineitä. Tarjosimme. Meidän pitää tarjota apua tilanteessa, jossa paikaltaan siirtyminen tulee jatkumaan ja kestämään. Ja sitten meidän täytyy myös puolustan näiden ihmisten asiaa, lisätä kansainvälistä tietä, tietoisuutta huonosta turvallisuustilanteesta. Komissa, komissiassa Chadin ja Keski-Afrikan pakolaisten tilanne on unohdettu kriisi, mikä merkitsee, että täytyy edistää heidän asemansa, puolustaa heidän asemansa paljon enemmän parlamentin alatteja, kuten tämän päivän briefaus tai parlamentin tammikuun tiedonanto, jossa pystytään kansainvälisiä avustajia lisäämään tukea eu ponnisteluille, että tarvittaisiin tukea kaikille väestölle, johon Keski-Afrikan kriisi vaikuttaa. Kiitos. Kiitos. Seuraavaksi otetaan puheen, tai siis kysymyksiä ja kommentteja parlamentin jäseniltä. Aloitetaan aloitan itse ja sitten annan puheenvuoron niille, jotka haluavat kommentoida. Jos nyt katsotaan tilannetta Keski-Afrikan tasavallassa, me olemme hyvin huolissamme siitä. Olen lukenut YK kertomuksen eri konflikteista vuodesta 2003 vuoteen 2015 on, nähnyt, on nähty salamurhia, aseellisia konflikteja, erittäin huono taloudellinen tilanne, katastrofaalinen jopa. Sotarikoksia tehdään ja myös rikoksia ihmiskuntaa vastaan. On ollut eri rauhanaloitteita, mutta ne eivät ole tuoneet tuloksia. Mukaan lukien kesäkuun aloite. Afrikan unionin rauhanneuvosto tapaa lokakuussa puhuakseen etenemissuunnitelmasta. Minä haluaisin tietää, mikä asiantuntijoiden kanta on. Miksi teistä nämä ponnistelut eivät ole tuoneet vielä tuloksia? Miten sitten tästä eteenpäin teidän mielestänne pitäisi mennä? Me emme usko, että se, että lähdetään lisää joukkoja alueelle, riittää murtamaan tuon umpikujan ja ratkaisemaan konfliktin. Meidän pitää päättää rankaisemattomuuden kehä Tarvitaan sovittelua. Lisäksi olemme sitä mieltä, että seksuaalinen väkivalta, johon syyllistyvät rauhanturvajoukot, YK rauhanturvajoukot, on asia, jota ei voida hyväksyä. Miten aiotte tutkia näitä kahdistuttavia rikoksia, mihin toimenpiteisiin on ryhdytty, jotta voidaan puuttua tähän tilanteeseen. Tämä ongelma on todellinen häpeä ja skandaali YKlle. Nyt haluaisin antaa puheenvuoron Anhelille. Gracias, presidente. Minä puhun ranskaa. Vähän lisää kielistä vaihtelua. Kaksi asiaa. Ensinnäkin keski tasavallassa valtio on täysin luhistunut. Instituutiot ja kaikki muuttunut. No, tämä ei ole ihan eilispäivältä, eikä tämä liity Selekan ja Antti yhteenottoihin, vaan tämä on paljon kauempaa menneisyydestä no, tiettyjä Bokassan vuoden hienoja vaiheita, että tässä ei ole ollut mitään rakenteellista kehitystä, mikä olisi vaikuttanut infrastruktuurikehitykseen, mutta sitten tämä täydellinen luhistuminen, sen jälkeen pitää tulla täydellinen uudelleenrakentaminen tavalla tai toisella – uudet perustat koska tämä valtio, no periaatteessa se ei ole olemassa ja minulle on hankala käsittää, miten voidaan auttaa jotakuta, joka ei voi auttaa itseään, joka ei ole todella olemassa. Presidentti Tuodera itse, kun hän matkustaa, valittelee, että hän käytännössä ei voi tehdä mitään maassa vaikuttaa olevan istunnollisia konflikteja, jotka on hankala ratkaista jopa muodossa, muodollisesti, jos suurin osa valvonnasta, sitähän ei voi tehdä. Ja sitten pitäisikö tässä nyt olla enemmän johdonmukaisuutta, kun tuetaan heitä? Ja haluaisin sitä kysymyksen, oletteko sitä mieltä, että nämä instrumentit, välineet, joita olemme ottaneet käyttöön suhteessa humanitaarisiin tarpeisiin ja kehitys, tarpeeseen, joka tulee sen jälkeen ja mitä tulee turvallisuusalan, no ja erityisesti mitä tulee siihen, että tuo valtio uudelleen perustetaan. No riittääkö tässä tilanteessa, että no vastaus lienee ei, mutta nyt ajatellaan, että eikö tätä voitaisiin parantaa tehokkuuden ja kohdennettujen toimien osalta, että olisi johdonmukaisempi ryhmitetympi lähestymistapa, jotta otetaan huomioon myös muut toimijat paikan päällä. Se on ensimmäinen huoleni. Ja sitten toinen, minut yllätti se, että puhuttiin siitä, miten hyväksytään tietynlainen läsnäolo keskivertaisvallassa, jos jos meille tulee, koska millä ikinä ollut vaikutelma siitä, että me emme ole tervetulleita. No ehkä voisitte tätä kommentoida. Kiitos. Muchas gracias. Bueno, como todavía... Kiitos. Me haluamme myös kuulla munis, äh, minuskan erityislähettilältä, joten pyytäisin, että puhujat äh, pitäytyvät kahdessa minuutissa. Ei yli kaksi minuuttia. Edustaja Lopez Aguilar. Englanniksi, Anteeksi, etten on seurannut koko tilannetta. Rava Kengemin tulimme kansalaisvapauksen valiokunnan äänestyksestä, mutta meitä kiinnostaa tämä asia. Me olimme, meidät nimettiin kerran missio Keski-Afrikan tasavaltaan, mutta sitä ei koskaan toteutettu nimenomaan turvallisuussyistä. Mikä on tällä hetkellä EUn delegaation tilanne Bamakossa? Ja jäsenvaltioiden edustus paikalla. Mitä tästä pitää oppia? Tilanne on dramaattisesti heikentynyt, mutta monissa muissa maissa EU tekee intensiivistä yhteistyötä ja se saa aikaan vaikutuksia. Ajatellaan esimerkiksi Nigeriaa. Mitä voi oppia siitä, että Keski-Afrikan tasavallan tilanne on heikennyt niin johdonmukaisesti dramaattisesti ja niin toivottomasti? Mitä oppimista tässä on tapahtunut kantaa pään kautta? Se tällä miniforia. Näkyykö to, sen tunnelin päässä valoa, johon Keski-Afrikan tasavalta on nyt sulkeutunut? Sahkausa on. Kiitos puheenjohtaja. Minä olin viime viikolla viisi päivää Keski-Afrikan tasavallassa tein tämän mission itse. Sanoin kollegalle, että teidän pitää mennä sinne. Kyllä, sillä turvallisuusongelmia on. Mutta mission toteuttaminen on mahdollista. Ja halusin te vähän näistä kommentteja. Ja erityisesti luksemburgilaiselle kollega Engelille. Valtio. tai ei ole Oliko sitä joskus? Valtio täytyy rakentaa uudelleen. Ja se ei budjettikeinoin vain onnistu. Minä totean, että tässä annetaan, äh, annetaan tässä annetaan valtiolle ja kansalaisjärjestölle tästä lähtevät. Minä kannatan kansalaisjärjestöä. Äh, minä olin 22 vuotta OECDssä johtajana. Mutta tämä eri kysymys. Meidän täytyy luoda valtiota. Valtiota ei ole. Ei ole internetiä, ei ministeriä, ei ole sähköä. Maaseudun käyttämisohjelma on säännöksi paperi. Ja valtion luomisessa se täytyy uudelleen rakentaa valtiota. Virkamiehiä on palkkoja tarvitaan. Ja tällä hetkellä meillä 60 jäsenvaltiolle, mutta täytyy rakentaa valtio ja talous. Näin, että aika lentää. Tarvitaan maan oma armeija. Maailma koulutan, että se on hieno juttu tehokkaasti ole ansiasta Et ole paikalla täytyy hankkia välineistä ja myös aseita. Tällainen hölmö Keski-Afrikan saarto, mutta aseiston ryhmät, jotka hyökkäävät Keski-Afrikan kimppuun, heitä tämä ei koske. Tämä pyritään, että tähän suuntaan täytyy mennä. Tiedättekö, viisi prosenttia tästä valtavasta alueesta sieltä on maanviljelyä kehittää maaseutua tämän aina suunnitelmaan. Olen varma, että Euroopan unioni kykenee tähän. Minusta 850 miljoonaa, 10 000 ihmistä, 12 000 ihmistä. Uskon, että voin taata, että Keski-Afrikan armeijan Arm, ja, ja, ja sitten Ven, Ranska, Venäjä ja Yhdysvallat kykenevät luomaan järjestystä. Galer. Kiitos, edustaja Galer. Ja, vielen dank. Kiitos. Mitä tämänhetkisen tilanteeseen ja sen kuvauksen tulee olemme varmasti kaikki yhtä mieltä tilanteesta. Ja nyt sitten kysymys kuuluu, minkä tahon tulee mihinkin toimiin ryhtyä ja ryhtyä siten, että valtiollinen rakentaminen todella mahdollistuu. Ja vähän neuvoton olo tässä tulee. YKlla oli ennen sellaisia toimintamalleja, jotka mahdollistivat vaativat sen, että tietyt määritellyt alueet otettiin niin ikään kuin omin hoiviin ja näin edistettiin niiden valtiollista kehitystä. Mutta nyt YK, Afrikan unioni ja Euroopan unioni pyrkivät ponnistelemaan, mutta kysymys kuuluu, olisiko mahdollista, että saataisiin aikaan jotain samantyyppistä kuin mitä tapahtui Salomon, Salomonin saarilla 20 vuotta sitten. Siellä kaikki luistui ja sitten alueellinen missio saatiin tänä vuonna vasta aikaan. Tietysti Australia ja Uusi-Seelanti ovat olleet mukana, mutta nyt sitten, kun 15 vuotta on kulunut, niin ihan kuin tyhjästä rakennettiin kunnolliset toimivat rakenteet alueelle. Eli jos kaikki puhaltaisivat yhteen hiileen, Afrikan unioni, YK, Euroopan unioni ja vielä naapurivaltiot, niin pitkää aikaväliä ajatellen ainoa lupaava menettely olisi mielestäni juuri tällainen yhteinen missio, ja sen tulisi sitten kohdentaa huomio siviilipuoleen, sotilaspuolen ja saada kaikki saman pöydän ääreen ja saada kaikki todellakin hoitamaan osuutensa, jos muut vastuunkantajat eivät sitä tee. No, en tiedä, onko tällainen järjestely poliittisesti mahdollinen, mutta jo ihmisiä ajatellen todellakin toivoisin, että kyllä. Seuraavaksi edustaja Kienge. Grazie. E, um, Kiitos pahoitteluni siitä, että en ole ollut seuraamassa keskustelua alusta asti. Keski-Afrikan tasavallan tilanne on hyvin tuttu ja seuraan sen kehittymistä varsin läheltä. Ja tämä on ikään kuin unohdettu sota. Siitä ei paljon puhuta. Kuitenkin uhreja on miljoonia enemmän kuin monissa muissa konflikteissa. Meidän tulee muistaa, että ihmisuhreja on tässäkin aivan liikaa. Ei siis tule tarkastella asioita pelkästään talouden ja politiikan kannalta. Kannattaa muistaa se, että tässä puhutaan ihmisistä ja menetettyistä äm, elämistä. Ja jos ihminen nostetaan keskiöön, ymmärrämme paremmin, mitkä ovat prioriteetit. Ensinnäkin, että väkivaltaisuudet tulee saada loppumaan, on päästävä rauhan tielle, sovittelun tielle kesäkuussahan ähm, sopimus allekirjoitettiin, mutta valitettavasti äh, siihen sitten on kytkeytynyt kaikenlaisia hankaluuksia. Ja kysyisin seuraavaa. Jos komitea on saatu pystyyn, missä se menee, on katsottava todellakin, miten se hoitaa kaikki sopimuksen mukaiset toimit, joihin myöskin aseista riisunta yhtenä liittyy. Ja voin yhtyä siihen, mitä kollegat totesit, eli eh, valtiota ei ole, ei voida turvallista humanitaarista poliittista kriisiä korjata ilman valtion tukea, eli tähän juuri on kiinnitettävä huomiota. Me olemme tukeneet vaaleihin saakka maata. Ja totta on, että maalla on nyt hallitus, ja meidän tulee sitten omaa osuuttamme ja tuen osuuttamme vahvistaa siten, että demokraattinen kehitys todellakin maassa voi jatkua. Ja tässä on pyrittävä siihen, että sitten maa pikkuhiljaa ottaa ohjat omiin käsiinsä. Kiitos. Kiitos sitten vastaukset edelleenkin erityislähettilässä, joka käyttää puheenvuoron, joten annan puheenvuoron nyt viisi minuuttia lähettelee ja sitten jatketaan siitä. I will, uh, Kiitos. Pääsihteeri matkustaa Bangiin ensi viikolla. Ja vara korkea edustaja kertoo tästä, että tämä koskee oimisioiden ja jäsenten seksuaalista väkivaltaa. Mä täysin toimi missiota, jolla pyritään lopettamaan tämä. Seeri kysymykset. Meidän läsnäolo Euroopan unioni voi olla ylpeä siitä, että se on ollut Bangissa koko kriisin aikana. Me olemme yksi harvasta ehkä ainoa instituutio, jäsenvaltio, joka on pysynyt paikalla. Yhdysvallat vetäytyi pois turvallisuussyistä vähän aikaa sitten, vähäksi aikaa, ja, ja ulkoiselle palvelut on ryhtynyt kalliiseen turvallisuustoimiin. Se on hyvä tietää. Tähän päätätte budjetitestamme. Mutta oli tärkeää, pysyä paikan päällä ja olemme täysin toiminnallisia. Ja mitä sitten tehdä? Kaikki kysymykset koskevat tätä. Ei pidä aliarvioida vaalien merkitystä. Valtiota ei ole. Ei ole valtion rakenteitakaan. Mutta vaalit on ollut. Keski-Afrikan Kansalaiset asettavat kuuluvansa kansakuntaan ja valitsevat vapaasti, mon, vapaammin kuin monissa Keski-Afrikan tasavallan naapurimaissa. Tässä on jotain, jonka päälle rakentaa. Adera on erittäin heikossa asemassa. On vaikea saada tuloksia aikaan. Hallituksen sisällä myös fraktioita. Monet jo tiirailevat ja seuraavia vaalia hakevat asemia niitä ajatellen. Mutta on tärkeää tukea presidentti Adeira ja hallitusta. Olemme tilanteessa, jossa voisimme saada edistystä aikaan. Afrikka aloite jotkut maat halusivat blankoarmahdukseen ja uuden alun, mutta me uskomme, että meillä on nyt tiekarttaa. Me voimme löytää tasapainoa, ää, tasapainon savun ja rankaisemattomuuden suhteen. kun asialliset ryhmät tietävät, että voivat saada paremman diilin, kun mun kanssa he eivät ryhdy peliin. Tuo peli mukaan, nyt me olemme luoneet verokkiarvot. Me olemme lähdössä yhteisessä Afrikan unionin kanssa – Elluan kanssa sen takaamiseksi. Tämä täytyy operationaalisella lähiviikkoina. Meillä on kiire. Ja sitten hallituksen tuki. Meidän täytyy tarjota tuloksia nopeasti. Ei pidä panna kaikkia munia hallituksen koriin. Täytyy työskennellä myös kansalaisyhteiskunnan ja YK-virastojen kanssa että he nopeasti kentälle. Turvallisuus on välttämätöntä. Ilman turvallisuutta humanitaarista apua ei voi toimittaa paikan päälle. Meillä on aktiivinen koulutus. Meillä on kaksi potilaille, jotka eivät ole toimissa. Me tiedämme sen ja se on turhautumisen lähde. Tässä on kaksi syytä siihen, millä ei ole riittävästi välineistöä. Tiedetään, että tämä on yksi välineiden heikkous. Kouluttaa voimme välineistä, välinetukea me voi tarjota. CBSD-keskustelu on tässä tärkeä. Sitten aseet. Äh, asettuontekijöiltä on olemassa, mutta kaikki säännöt on olemassa, että säännön armeija voi saada aseita. Mutta tämä on monimutkainen operaatio. Me työskentelemme sen valtioiden kanssa aktiivisesti. Mutta jäsenvaltiot tekevät tämän. Lopetan tämän, koska äh, aika entää. Kollegat jatkavat. Kiitos lyhyesti haluaisin täydentää, niin kyllä tuo kysymys siitä, paljonko annetaan kansallistolle ja valtiolle ynnä muuta. No ehkäpä esitykseni ei ollut täysin selvä, mutta jos otetaan 300 miljoonaa, niin lähes puolet on kohdistettu työhön valtion kanssa ja budjettituen myötä. Eli tuo tuki menee suoraan hallitukselta osi uudelleen rakentaa ja verrata reformeja läpi, jotka ovat tarpeen, jotta voidaan uudelleen rakentaa valtio ja no peruspalvelut. Kuten juuri sanottiin, ei voida toimia vain hallituksen kautta, koska hallitus tällä hetkellä, kuten olette korostaneetkin, on kyvytön toimimaan voimakkaasti, joten käytämme kaikkia keinoja hyväksemme. Oli kyse YK järjestöistä, kansalaisjärjestöistä kans, muista. Kaikki alleviivasitte sitten, miten valtion kapasiteettien puuttuu olemme täysin samaa mieltä. Senpä takia mainitsin aikaisemmin, että on YK, pankki ja EU, jotka ovat suurimmat lahjoittajat näihin maihin, niin lisäksi on merkittäviä ponnisteluja ja tehdään tämän lisäksi, jotta valtio voisi toimia ylipäänsä, oli kyse sitten rahoitus, valtiovarainministeriöstä tai kulttuuriministeriöstä tai viestintäministeriöstä, joten tässä on valtava yritys, jotta voidaan vahvistaa ja rakentaa valtion omia kapasiteetteja vahvistaa nyt tuota, että voidaan sallia valtiolle se, että se voi ottaa oma alueensa haltuun, jotta se voi toimia eri alueilla, jotka ovat edelleen eh, turvattomia ja joihin ei ole pääsyä. Ja hankaluuksia tälläkin hetkellä liittyen toimimme tehokkuutensa tällä hetkellä. Jopa kansallisjärjestöt ja humanitaariset toimet eivät pääse tiettyihin alueisiin, jotka ovat kaikkein heikoimmassa tilanteessa, koska turvallisuustilanne on huono, joten valtion pitää nyt taas saada tilanne haltuun koko alueella. Ja tulemme olemaan tässä mukana, jotta tämän prosessi voidaan eteenpäin. No, tässä on nämä eri alueet, jotka mainittiin. Sitten on tämä strategia, joka on määritelty, valtiohan on jaettu punaisiin, oransseihin, vihreisiin alueisiin. Mä lähteä selittää tämä vielä tarkemmin, mutta meidän pitää määritellä nuo alueet maassa, jossa on kiireistä toimia, johon pitää päästä välineittämme kanssa. Humanitaarista apua tarvitaan, jotta voidaan talouden toiminta taas palauttaa tuohon maahan – ja tähän liittyvät myös toimet, jotka vahvistavat ja varmistavat turvallisuuden alueella. Kiitos. Gracias. Eh, Kiitos. Sitten seuraava puhuja. Hyväksynnästä nopeasti. Varmasti humanitaarisen avun kollega auttaa enemmän tästä. Pari sanaa vain. On useampi humanitaarinen organisaatio, jolla on hyväksyntäongelmia, koska armeija ja väestö mieltävät heidät sellaiseksi. He eivät ole onnistuneet, että heidän humanitaarinen toimintansa perustuu puhtaasti humanitaariseen toimintaan riippumattomuutta ja puolueettomuutta, että heillä ei ole kytköksiä minuskaan tai sotilaallisiin toimijoihin. Useamman organisaation täytyy selittää tämän. on organisaatioita, jotka pääsevät paremmin vähemmän, väestön pariin, toisella on enemmän tehtävää. No se varmaan puhuu tästä, mutta Keski-Afrikan tasavallan hallitus on keskustelemassa kansalaisjärjestä lainsäädäntöä, jonka vaarana on voimakkaasti rajoittaa kansainvälisten organisaatioiden roolia – Tämä koskee näiden toimijoiden, kansainvälisten toimijoiden kuvaa. Kiitos. Seuraavaksi annan puheenvuoron Najat Rojdille. Hän on Minuska-operaation erityisedustajan sijainen. Olkaa hyvä. L'avantage de parler en dernier, No niin, kun puhun viimeisenä, niin kaikki on jo sanottu. Se on tässä hyvä. Joten keskityn tiettyihin asioihin, jotka ovat tärkeitä ja jotka ovat osa kollektiivisia ponnisteluja, kun keskitytään tasavaltaa yritetään auttaa, jotta se voisi päästä ulos tästä tilanteesta. No, kuuntelin tässä puhujia ja pohdinpa, että no loppujen lopuksi YK ja EU, molemmat, jotka ovat nyt tässä pöydän uskovat vakaasti integraation ja aloitan siitä. Tämä on tärkeä elementti tällä hetkellä ja nykyisessä taloustilanteessa, jossa, jossa keskivertaisvalta on, eli tarvitaan integroitun lähestymistapa ainoa ero, että YK no, toimi tässä kolmas on oikein, kun on yksi henkilö, joka edustaa tuota funktiota ja sitten EUlla on useampi tiimi, jotka edustavat tätä. No, aloitan tätä, koska nyt Keski-Afrikan tasavallassa ei voida sanoa, että valtion auktoriteetin palttuminen ratkaisee ongelman itsessään, tai se, että jos puhutaan oikeuskysymyksiin, että se pelkästään ratkaisee ongelman, tai jos operationalisoidaan nämä Santetidion sopimus ratkaisee ongelman yksistään, tai se, että jos uudelleen rakennetaan sillat, infrat, yksi, että se yksistään ratkaisee ongelman, tai jos pelastetaan ihmishenget, että se jo ratkaisee ongelman, koska tällä hetkellä keskustelun tasavalta on siirtynyt usein väkivallan syklejä läpi. Se on useita konfliktisyklejä ja tämä on vaikuttanut myös väestöön. Se on vaikuttanut myös päättäjiin, jotka meillä on nyt, politiikkoihin, jotka meillä on nyt, ja näihin yhteisöihin, jotka meillä siellä tällä hetkellä on, ja sitten ne keskustelukunnat, jotka siellä on ja toimijat. Se on siis tärkeää myös ottaa huomioon tämä tausta lähestymistavassa. Humanitaarinen apu. Mä haluaisin käyttötilaisuuden hyväkseni ja kiittää EUta sen solidaarisuudesta, jota se on aina ilmaissut Keski-Afrikan tasavallalle. Tämä on hyvin tärkeää muistuttaa siitä. Tämä avokätisyys, eurooppalaisen avokätisyys on aina ollut selvää suhteessa keski tasavaltaan. Tämä liittyy humanitaarisen työhön, kehitystyöhön ja myös turvallisuuskysymyksiin. Ja lisäksi myös siihen, että käydään poliittista vuoropuhelua ja koska on tämä läsnäolo olemassa no aina, kun on ollut kutsu, niin EU on vastannut ja EU on tässä tärkeä osa vaikuttajana ja toivomme tosissamme, että päästään nyt oikeaan suuntaan ja palvellaan Keski-Afrikan tasavallan kansaa ja tämä otetaan tuota maata, jotta se pääsee pois kriisistä. Mitä sitten on tehty kun pyritään valtionautoriteetti palauttamaan, olen samaa mieltä kanssanne, että monissa tapauksissa ja useimmissa tapauksissa on pyritty nyt palauttamaan tuo valtion auktoriteetti, koska ei ole mitään palauttavaa, mutta aina jotakin on keskellä tasavallassa. Nimittäin luottamus pitää palauttaa, ei vain luottamus valtioon, ei vain luottamus julkisiin palveluun, vaan koko maahan ja siihen, että maan on ylipäänsä olemassa ja maan tulevaisuuteen. Ja usko siihen, että tulevaisuus on olemassa keskiafrikkalaisille, ja tämä on tärkeä elementti lähestymistavassamme. Ja se on välttämättä osa kaikkea sitä, mitä me tulee tehdä kumppaneina tai lahjoittajina. Ja selitän teille miksi. Yksi. Me kansalaiset eri maista tulemme. No miten me tunnemme valtion läsnäolon? No, valtio käsitys ei ole sama tässä salissa eri maissa, kun ajatellaan. Mutta kun kysytään kadunmieheltä, mikä on valtio, sanotaan valtio, että jos minua vastaan hyökätään, niin joku suojelee minua. Valtio on se, että jos joku on vienyt oikeuden pois, niin poliisi pidättää hänet ja tuomari sitten tuomitsee hänet valtiotartoista, että jos olen äiti tai isä, niin tiedän, että lapsemme voivat mennä koulun ongelmitta ja että heillä on parempi tulevaisuus. Ja valtioittaisesti, että jos olen sairas, niin saan hoitoa. Puhutte kenelle tahansa kansalaisen, niin tämä on se, mitä valtio tarkoittaa, eikä mitään muuta. Eli nämä asiat ovat hyvin perustavanlaatuisia, mutta ne ovat myös yhteydessä perusoikeuksiin ja ihmisoikeuksiin. Meillä on kaikilla oikeus niihin ja uskomme niihin kaikkiin. Eli nämä peruspalvelut. Kuten Karla sanoi, on ollut paljon tästä tukityötä, jota on tehty keskustelun hallitukselle. Ja tämä on tehty realismin hengessä. On ollut paljon euforiaa. No, tämä johtui vaaleista ja se oli ihan oikeinkin. Voidaan kuitenkin sanoa, että no, olematta poliittisesti epäkorrekti, että presidentti Touadera on yksi harvoista presidenteistä Afrikassa, joka on valittu demokraattisesti joten legitimiteettiä on. Ja tässä nyt institutionalisointia, joka on meille kaikille tärkeää. Ja pitää myös myöntää, että Brysselin konferenssi marraskuussa 2016 myös loi nuo tärkeät elementit, jotta päästään pois kriisistä, mutta samalla odotukset eivät aina ole olleet realistisia, koska 2016 marraskuussa keskivertaisvalta ei ole sama kuin mitä se on nyt esimerkiksi. Ja ei voi voitu ennakoida, että mitä tapahtuu, koska syyt ovat tähän selvä, että väkivallan paluu ei ole ollut sattumaa. Tässä on taustalla strategia ja yksilöstetty tämä sitä, ettei ole annettu mahdollisuutta keskellä tasavallalle päästä pois tästä. Ajatellaan se nyt näin joten olemme suunnitelleet kaikenlaista ja laatineet strategioita ja analysoineet vaikka mitä, mutta kuitenkin meidän pitää ottaa huomioon se, että nyt on paljon enemmän ihmisiä, jotka ovatkin siitä, että kaos jää. On siis enemmän näitä ihmisiä kuin jotka haluavat, että ne nämä ovat tärkeitä toimijoita maan sisällä ja maan ulkopuolella, jotka haluavat, että maa pääsee pois kriisistä. Joten nyt sanotaan, että yhdessä yössä, vuodessa tai kahdessa vuodessa, boom, me palautamme valtion auktoriteetin kaikkialle. No, se ei ole mahdollista. Sanoisin teille, kyllä minä vastuun tästä kan, toivottavasti jaatte sen kanssa, niin en ole, en ole ihan ypö yksin. Meidän tulee olla realisteja suhteessa tähän. Halutaan pelastaa ihmishenkiä. No, me kyllä voimme tehdä niin, on, koska on aloita jossain niin ne voida tehdä, on alueita keskivän tasavallassa, jossa tällä hetkellä valvonta tapahtuu täysin aseellisten joukkojen toimesta ihan täysin. Ja näin oli hieman aikaisemmin, paitsi että nyt on kilpailu ja tiedätte, että kilpailu luo paremmin dynamiikkaa, mutta dynamiikka on negatiivista, joten on eri kriteerejä, missä, voi, missä meidän täytyy toimia. Kun kaikki ei voi valtavasti tehdä, on valintoja, joita pitää tehdä, jotka riippuvat aina toista valinnoista. Näin ollen työtä on tehty Siinä nyt olet mukana. EU ja YK. Ja siinä on tuettu hallitusta, jotta se pääsisi pois. Tai siis saisi täysin esimerkiksi joka sanoi, että tuo vihreä alue, no siellä asiat ovat hyvin, siellä kaikkia voidaan tehdä. Sitten keltainen alue, siellä asioita pitää tehdä, mutta pitää olla varovainen. Ja sitten punainen alue, niin kyllä sen hyväksy, hyväksymme kaikki, kaikki lahjoittajat, kaikki koko kansainvälinen yhteisö hyväksyy, että sanotaan, että siellä nyt tällä hetkellä nykytilanteessa ei voida tehdä asioita, ja se pitää hyväksyä. Ja siellä on tietysti seuraamukset, ja seuraamuksia pitää sitten hallinnoida. Seuraukset, no tuottavan humanitaarisia, mutta jos nyt pohditaan tätä asiaa kattavasti, kun on seurauksia, jotka vaikuttavat suoraan yhteen osatekijään, niin pitää niitä tuo ja sitä vahvistetaan. Kapasiteettia pitää vahvistaa ja rahoitusta pitää vahvistaa ja myös interventiotoimintaa, sillä muuten no, epäonnistumme. Tämä on ensimmäinen toinen asia, että pitää nyt hoitaa tuo ongelma, joka liittyy kansan haavoittuvaisuuteen. Kaikki tiedämme, että ilman sovittelua siihen ei päästä, koska sovittelu ja rauha ja vakauttaminen tuossa maassa eivät tule ulkoa päin, eivätkä ulkomailta. Ulko, se tätä sabotoida se on mahdollista, mutta tämän pitää tulla sisältä päin keskivertaisvallassa kaikki kansalaiset pitää mobilisoida ja vakuuttaa siitä, että päästään tuohon sovintoon. Tämä on perustavallaan toinen elementti tuossa sovintotyössä. Hyvät naiset ja herrat, no kun on 600 000 sisäistä, sisäistä pakolaista ja kaikki ovat useamman kertaan joutuneet siirtymään. 2013 vuodesta lähtien se, mitä nyt teemme, on, että me nyt vaan laitamme pikkulaastareita aikalleen, koska heitä vastaan on hyökätty, siirtymään, ollaan le- on tehty leiriä, sitten taas on hyökätty ja guess what, heidät toiseen leiriin ja sitten heidän vastaan on taas hyökätty ja he kolmanteen leiriin ja siirtyvät haavoittuvasta tilanteesta toiseen ja taas kolmanteen niin edelleen. Ja tämä haavoittuvaisuus, tietty mikä se luo, se luo vihaa. Ihmiset ovat vihaisia ja turhautuneita ja Miten sitten haluatte, että tässä tilanteessa päästään kohti kansallista sovintoa, joten on myös äärimmäisen tärkeää, että meillä on kestäviä ratkaisuja, jotta nämä siirtymään joutuneet saadaan pois haavoittuvasta tilanteesta, jossa nyt ovat, ja sitä ei voida tehdä ilman rahoitusta. Humanitaarinen toiminta ja on tekemään ratkaisu, joten tässä pitää nyt liittää tämä myös kehityskysymyksiin, se on tärkeää ja varmaa. Ja kehitys suhteessa prioriteetteihin, mutta myös suhteessa siihen, että voidaan aina ja tuota sovintoa eteenpäin, joka on vakauden pohjana ja sitten oikeus ja sitten kaikki puhutaan, on tärkeää totta kai. Ja pitää sitten olla siirtymätoimia ja tukitoimia, koska tämä nyt yhdessä yössä, että saadaan toimistojärjestelmä joka toimii moitteettomasti ja näin ollen tälläkin tasolla on edistytty. Paras tilaisuus ja no, meillä on e-, kaikilla kritiikkiä suhteessa siihen, miten on toimittu tai ei ole toimittu, tai miten, ja mitä presidentti Tuoreero on tehnyt, mutta voin vakuuttaa teille, että jos ajatellaan millaiset suhteet meillä on häneen ja millaista tukea hän on antanut, niin kuitenkin – tämä on paras mahdollisuus päästä eteenpäin keski tasavalle. Ja jos nyt on yksi presidentti, hän on nyt ainoa presidentti keski tasavallassa, joka on ottanut hyvin vankan kannan tätä yleistä armosta vastaan, niin se on juuri presidentti Tuadera, sillä jos tuo rankaisemattomuus nyt jatkuu, niin emme ikinä voi risua aseita, koska macheten tai aseen ottaminen on myös tapa kostaa, se on myös tapa toimia ja ehdottomasti pitää mennä päinvastaiseen suuntaan, eli että on tällaisia tilapäistoimia istunnallisesti ja oikeudellisesti, ja sitten turvallisuuden reformi kyllä ehdottomasti, ja tässä on loistavaa yhteistyötä EUn ja Minuskan ja YK kehitysjärjestön välillä. Tässä on useita osapuolia ja sitten myös työ kansainvälinen puolustusstrategia on tai siis sopimus on saatu allekirjoitettua, ja nyt on selkeät tavoitteet, ja sitten myös on vahvistettu poliisin kapasiteetteja. ja sitten on sisäiset turvallisuusjoukot myös, joiden toiminta on kehitetty. Ja yksi sopimus, joka meillä nyt on, on, että no koska prefektuurit on nyt saatu perustettua ja sitten on 20 johtajaa ja santarmista jäseniä kaikissa, koska minuska ei voi olla kaikkialla läsnä, eikä niin pitäisikään olla. niin nolla toleranssia pitää tietysti harjoittaa, sopimusta kolmesta asiasta. Seksuaalinen häirintä, nolla toleranssi siihen. Ensimmäiseksi keskiverran vallassa on seksuaalista häirintää Rahanturvain parissa, mutta myös kansainvälisten parissa, joten jos pitää tuomittaa, ja jos on nolla toleranssi, ja meillä on nolla toleranssi, niin kaikki pitää, näitä pitää ilmoittaa, ja toimiin pitää ryhtyä kaikkia vastaan sitten toimintaohjelmalla on ryhdytty tällä hetkellä, on ohjelma siitä, että heti toimirytään, mutta pyydän, pyydän. Tässä ei saa unohtaa sitä, että rauhanturvaajat ovat ne, jotka tällä hetkellä suojelevat siviilejä. Rauhanturvaajat kentällä ovat ne, jotka välttävät sen, että tulee näitä joukkosurmia ja rauhanturvaajat kentällä ovat myös ne, jotka maksavat hengellään sen, että puolustavat vakautta ja rauhaa Keski-Afrikan tasavallassa. Joten kyllä, puhukaamme seksuaalista häirinnästä, mutta ei pidä unohtaa, mistä pitää puhua siitä, mitä suurin osa rauhanturvaajista tekee, eli suojelevat rauhaa ja antavat mahdollisuuden rauhalle Keski-Afrikan tasavallassa. Kiitos. Muchas gracias a la representante. Kiitos. Haluaisin kiittää Minuskan erityisedustaja haluaisin kiittää osallistujia myös urheiluhallintoa, DEFCO-pääosastoa. Kiitos kovasti, että puhuitte aiheesta, josta puhutaan hyvin vähän valitettavasti. Kriisissä pitää nyt löytää ja ehdottaa ratkaisuja. Tapamme 23. lokakuuta kello 7.30 illalla Strasbourgissa Kokous päättyy. Kiitos.